muistuttaa teille, hyvät naiset ja herrat, että valtuuskunta Uzbekistanin parlamentista Olju Mailisista on nyt yleisölehterillä vieraanamme. Herra Avishar Krulavov johtaa tätä Valtuuskunta ja on todella suuri ilo meille saada toivottaa teidät tervetulleeksi eh, Euroopan parlamenttiin. Tehän olette täällä Euroopan unionin ja Uzbekistanin parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan 13. kokouksessa. Me teemme yhteistyötä ja todella vielä kerran lämpimästi tervetuloa. Seuraavaksi Heinz Beke, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. President, Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat.